esitetä sitä kohtaan huomautuksia. Viimeinen huomio. Asiasta vastaava valiokunta on ilmaissut oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään kantaan. Tuo oikaisu liitetään tämän päivän pöytäkirjan. Työjärjestyksen 204a artiklan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei kahden vuorokauden sisällä tämän tiedotuksen jälkeen jokin puolueen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ehdota sitä äänestettäväksi. Esityslistan lopullinen luonnos on jaettu teille sellaisena